joku tätä? Ei. Joten näin tämä ehdotus on hyväksytty. Ja nyt voimme aloittaa ensimmäisen keskustelumme ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista. Ensimmäinen keskustelumme koskee Irania viimeaikaisia ihmisoikeusloukkauksia. Ensin puheenvuoron saa herra Belder, kaksi ja puoli minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tällä hetkellä iranilaisen Josef Nadarhanin, iranilaisen sarnaajan elämä, henki on ja ajatolla Kameneina käsissä. Nadar Khania vastaan on äh, annettu, hänet on tuomittu kuolemaan äh, siksi, että hän on kääntynyt äh, islamin uskosta. On niin, että tämä on Iranin perustuslain vastaista ja tämä on myös niitä kansainvälisiä sopimuksia vastaan, jotka Teheran on sitonut, jotka se on solminut. Näin herra Nadar Khanin tilanne on hyvin järkyttävä ja hän todella joutuu pelkäämään henkensä edestä. Hän joutuu pelkäämään, että hänen, häneltä viedään elämä tässä joulun pyhinä tänä vuonna. Arvoisa komission jäsen, älkää jättäkö herra Nadar Khania pulaan. Älkää jättäkö häntä yksin. Meidän on painostettava Iranin viranomaisia tässä asiassa. iranlainen toimittaja soitti minulle myöhään eilen illalla. Kuulen vielä hänen äänensä mielessäni. Hän kysyi minulta, Miksi Eurooppa vaikenee, kun Nadar Khanin elämä ja henki on pelissä? Euroopan toimielinten tulisi antaa ihmisarvoinen vastaus tähän kysymykseen. Meidän tulisi tuomita kaikki Iranin ihmisoikeusrikkomukset ja loukkaukset myös tämä. Kiitos. Danke well, Mr. Belder. Kiitoksia teille, herra Belder. Ja nyt äh, seuraavana rouva Vesia. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Tänään meillä on edessä päätöslausuma Irania koskien, ja tämä on kuudes kerta, kun kiireisiä asia käsitellään tällä kaudella ja kolmas kerta tämän vuoden kuluessa. Minä voin tietysti yhtyä tähän sisältöön, mutta haluaisin vielä kerran vastustaa sitä, että täällä puhutaan eri tahoista eri tavoin silloin, kun kyse on ihmisoikeuksista kaikkialla maailmassa. Ihmisiä pidätetään, kidutetaan, teloitetaan, mutta monessa maassa tämä tapahtuu täyden hiljaisuuden vallitessa ja myös Euroopan parlamentti on hiljaa. Tästä seuraava esimerkki. Tänä aamuna nuori tunisialainen teloitettiin Irakissa. Hän sanoi olevansa syytön loppuun asti. Hänen isänsä sanoi, että häntä on kidutettu ja näin hän on myötänyt tekonsa siellä on 58 muuta henkilöä samana päivänä tuomittu ja heidän ja presidentti on hyväksynyt nämä tuomiot. Irakin osalta ei kuitenkaan ole hyväksytty yhtään päätöslauselmaa 2009 vuoden jälkeen täällä parlamentissa. Kiitokset rouva Versia. Ja seuraavana rouva Kretu, olkaa hyvä. Diskutamme Niin, Tilanne ihmisoikeuksien osalta Iranissa on vähän menetettyäkin tuomiota Iranin hallituksen toimet ja Iranin hallituksen täytyy täyttää kansainväliset velvoitteensa, mitä tulee ihmisoikeuksien loukkauksiin, jotta huomioon kansainvälinen mielipide. Ennen kaikkea tämä koskee vähemmistöryhmiä, uskonnollisia ryhmiä, naisia, ihmisoikeuksien puolustajia ja toimittajia. Tavoitteena on tärkeää pyrkiä saman aikaan yhteiskunta tämä, tämä johtaa, tämä toiminta nimenomaan kansalaisyhteiskunnan vainoamiseen. Kansainvälinen yhteisö on ilmaistu huolenaiheensa Iranin osalta useaan otteeseen. On tärkeää saada estet lopumaan se painos, joka kohdistuu kansalaisten oikeuksiin. Ja tärkeää on, että kansainvälinen yhteisö puuttuu asiaan on saatava lopumaan ne toimenpiteet, joita Iranissa tällä hetkellä toteutetaan. Pan Bielan teräs. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Pan Bielan, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon, herra puhemies. Opposition vainoaminen ja painostaminen ja näiden uskonnollisten rikosten äh, väittäminen ansaitsevat molemmat meidän tiukan tuomiomme, tuomitsemisemme. Nythän on hyvin epäselvää, miksi nämä tietyt tuomiot ylipäätään on langetettu. Maiden tulisi todella saattaa suhteensa Iranin riippuvaiseksi siitä, miten se mielipide vankeja kohtelee muun muassa ajatellen herraa Josef Nadarkhania. Pyytäisin, että painostettaisiin koordinoitujen sanktioiden kautta Irania niin, että voitaisiin saada Teheranin hallinto tekemään yhteistyötä YK kanssa ja muiden kanssa. Kiitoksia ja sitten herra Preda. Kiitos puhemies. Yksi minuutti on liian lyhyt aika mainita täällä kaikki ihmisoikeusrikkomukset Iranissa. Tehän tiedätte, että ihmisiä on pidätetty suurin määrin ja heitä on kidotettu, kohdeltu epäinhimillisesti, tuomittu kuolemaan ja niin poispäin. Ja tämä viimeinen seikka, sen osalta sanoisin, että ympäri maailman ollaan poistamassa kuolemantuomiota. YK on pyytänyt monen kertaan, että ottaisin käyttöön moratorio niitä koskien. Siitä huolimatta Iranissa on eniten kuolemantuomioita tuomioita per kansalaisten määrä ja usein nämä pannaan täytäntöön salaa yli 300 telotusta tehtiin salaa viime vuonna ja myös alaikäisiä telotettiin. Minä haluaisin myös yhtyä siihen, mitä kollega sanoi. Kollega pyysi Josef Narakanin vapauttamista. Häntä on syytetty siitä, että hän on kääntynyt kristin uskoon ja Iranin ja Euroopan unionin välistä vuoropuhelua pitäisi jatkaa ja palata tällaisiin asioihin, kuten kuoleman tuomio. Kiitos. Madame Schake is... Kiitos teille ja sitten seuraava puhujan rouva Schake, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät komission hyvät kollegat. Mistä aloittaa? Atomiasia vallitsee meidän poliittista agendaamme, mutta meidän ei pidä unohtaa käynnissä olevia ihmisoikeusrikkomuksia Iranissa. Ne ovat tärkeitä, mutta ennen kaikkea ajatellen tulevia vaaleja ensi keväänä. Opposition ehdokkaat ovat käytännössä vankilassa. Käynnissä on uhkia, jotka kohdistuvat kansalaisiin, naisten oikeuksiin, sananvapauteen ja tiedotusvälineisiin kidutusta, raskauksia vankiloissa ja kuolemantuominen toteuttaminen, joka on korkeampi kuin se on koskaan ollut korkeampi kuin Kiinassa. Se koskee jopa nuoria ihmisiä. Tilanne on siis todella hyvin, hyvin huolestuttava. Ajattelen kaikkia näitä rikkomuksia. Voimme varmastikin miettiä, mitä me voisimme tehdä auttaaksemme iranilaisia. Mik, Iranin, tulevaisuus on iranilaisten käsissä, mutta EUn ja YK sanktiot siitä huolimatta – EU-ssa toimivat IT-järjestöt, yritykset toimittavat laitteita, erilaista teknologiaa, joita voidaan käyttää, ja tietotaitoa niille, jotka ovat vallassa Iranissa. Meidän täytyy lakata tukemasta sensuria ja sitä, että voidaan kerätä tietoa ja jotta voidaan hyökätä ihmisiä vastaan niin, että käytetään tietaitoja ja tietoja, jotka ovat peräisin EU-ssa toimivista yrityksistä. Me tarvitsemme EUn laajuisia standardeja, lupia kauppaa varten ja ennen kaikkea mekanismeja, joilla vain pakottaa avoimuutta ja vastuullisuutta, joiden kautta voidaan varmistaa se, että EU-ssa toimivat ilmastoteknologiayritykset eivät vie pohjaa pois eu strategisilta intresseiltä ja ennen kaikkea eivät vie pohjaa pois Iranin kansalaisten ihmisoikeuksilta. Kiitos teille rouva Saake. Sitten rouva Lohpiller on seuraava puhuja. Kiitos puhemies. Kyllä, näiden päivien otsikot kansainvälisissä medioissa keskittyvät jälleen tähän ydinkiistaan Iranin kanssa. On hyvä, että me Euroopan parlamentissa keskitymme hyvin vakaviin ihmisoikeuskysymyksiin, emmekä anna niiden unohtua. Päätöslauselmamme luetteloi vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, rikkomuksia, jotka kohdistuvat lukuisiin Iranin kansalaisiin. Tämä on hyvin järkyttävä ja karmea lista. Esimerkiksi opiskelijan järkyttävä ruoskiminen. Me todella vaadimme Iranin lainsäädännön muutosta niin, että tällaista ruumiillisista rangaistuksista luovuttaisiin. Väliraportissa on havaittu, että Iranin ihmisoikeustilanne on heikentynyt ja että järjestelmällisesti turvaudutaan väkivaltaan. Me vaadimme Iranin hallitusta ottamaan tämän raportin vakavasti ja välittömästi päästämään YK erityislähettilään maahan. Yritykset jotka toimivat Euroopan unionissa ja toimittavat Iranille teknologiaa, joka auttaa eh, hallintoa vainoamaan ihmisoikeustaistelijoita. Tämä on hyvin suuri ongelma. Ajatellaan vaikkapa tätä internetjärjestelmää, jota ollaan valmistelemassa. Tällainen rinnakkainen internetjärjestelmä, joka vastaisi täysin islamin eh, periaatteita, niin kutsuttu halal-verkosto. Tällainen hanke on sekin käynnissä. Näin pyritään entistä paremmin valvomaan ja säätelemään kansaa. Euroopasta on toimitettu sensuurifilttereitä sekä valvontavälineistöä Iraniin. Näinhän koko Euroopan unionikin on osittain vastuussa tehdyistä ihmisoikeusrikkomuksista ja loukkauksista. Ja pyytäisinkin, että kollegat tukisivat tarkistusta, jonka olemme näitä osin esittäneet. Kiitos. Sydämestä kiitokset teille. Mm-hmm. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot ensimmäisenä EPP Rouva Makovei. Olkaa hyvä. Iranul este una dintre puținele țări în care Kiitos. Iran on yksi niitä harvoja maita, joissa nyt 2000-luvulla kansalaiset viedään tuomioistuimeen ja heidän pitää siellä valita joko uskonsa tai elämänsä. Näin on sanonut Human Rights Watch liittyen pastori Josef Nadarkaniin. Hänet on tuomittu kuolemaan. 4. marraskuuta päivätty YK on ihmisoikeuskomission raportti. Siinä sanotaan, että on ollut paljon teloituksia, myös julkisia sellaisia kivityksiä, ihmisiä on amputoitu. Kaikki nämä rangaistukset ovat epäoikeudenmukaisia ja ne rajoittavat ihmisten kokoontumisen vapautta ja ilmaisuvapautta. Kaikki nämä asiat pitää ottaa huomioon. Ja olen pahoillani maanantaista päätöksestä. Ulkoasian valiokunta päätti silloin lykätä sanktioiden käyttöönottoa Iranin suhteen pitää olla kuitenkin johdonmukaisia. Kiitos. Gomes on... Kiitos teille ja nyt Anna Gomes, SD-ryhmä. Kiitoksia, puhemies. Tämä, nämä Euroopan parlamentin päätöslauselmat osoittavat, että kidutusta ja teloituksia ja järjestelmällistä kansalaisten vainoa tapahtuu Iranissa. Minä ihailen näitä poliittisia toimia, joita tarvittaisiin. Näihin ei kuitenkaan ole ryhdytty. Kyse on pelosta ja siitä, että vallan käyttäjät eivät Iranissa todellakaan välitä kansastaan. He eivät myöskään halua tehdä yhteistyötä YK kanssa. Euroopan unioni, unionin on tehtävä kaikkensa sen puolesta, että ne, jotka rohkeasti ihmisoikeuksia Iranissa puolustavat, saisivat tukea – ja tässä yhteydessä ei voida hyväksyä sitä, että eurooppalaiset yritykset ovat toimittaneet Iranin hallinnolle sellaista teknologiaa, joka auttaa sitä toteuttamaan sensuuria. Näitä, nämä yritykset on löydettävä ja parlamentti tekee kaikkensa, jotta näin ei enää voisi jatkua. Kiitoksia ja nyt rouva Jäätteenmäki, liberaalit, olkaa hyvä. Mr. President, here we... Herra puhemies, tässä me jälleen olemme keskustelemassa ihmisoikeustilanteesta ja ihmisoikeusrikkomuksista Iranissa. Tämä näyttää olevan loputonta. Näyttää siltä, että se on jatkuva aihe ainakin meidän kiireellisyyskeskusteluissamme. Iranin kansalaiset ansaitsevat ihmisoikeudet, demokratian ja vapauden. Kuitenkin ihmisoikeus aktivistit ja kansalaisoikeuksien puolustajat joutuvat pidätetyiksi. Oikeusprosessit ovat kaukana maailmanlaajuisista ja eurooppalaisista standardeista. Ihmisten naisten oikeuksia ei kunnioiteta ja mielipiteen vapauden periaatetta rikotaan päivittäin. Olen erityisen huolissani siitä, että tällä hetkellä 42 asianajajaa on pidätetty ja heitä syytetään yrityksistä antaa oikeudellista apua poliittisille vangeille ja poliittisille aktivisteille. Herra puhemies, arabimaiden kevät osoitti, että ihmiset pyrkivät ihmisoikeuksiin ja todelliseen vapauteen ja että nämä ovat syvään juurtuneita pyrkimyksiä. Niitä ei pitäisi kyseenalaistaa. Iranin kansa varmastikin tulee nostamaan äänensä kansalais- ja ihmisoikeuksien puolesta, jotka se ansaitsee. Sillä välin Euroopan unionin tulee pitää tämä asia jatkuvasti esillä. I thank you, Madam Jätenmäki. Minä kiitän teitä, Rouva Jättenmäki. Ja seuraavaksi ECR-ryhmän edustaja herra Van Dalen. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Jos Iranissa ei kannata diktaattorikaksikkoa Kamenei ja Ahmadinejad, ei kirjaimellisesti voi elää. Kukaan ei ole turvassa. Naisia kivitetään hengiltä ja nuoria hirtetään. Kaikista iranilaisista kristityt ovat ehkä se haavoittuvin ryhmä. Vuoden alussa Ahmadinejad käynnisti kristittyjen vastaisen kampanjan. Hän käski lopettamaan alkuunsa kristinuskon kehittymisen Iranissa. Tämä uhkaus ei ollut vain sanahelinää. Pastori Josef Nadarkhani on ollut vangittuna jo kahden vuoden ajan ja hänet tuomittiin kuolemaan, koska hän kääntyi kristinuskoon. Tänä vuonna on pidätetty jo 200 kristittyä. Vetoan korkeaan edustajaan Rova Astonin ja hänen edustajansa Rova Damanakin täällä, että hän langettaa tiukimmat mahdolliset sanktiot Iranin hallinnolle. Lisäksi EUn ja sen jäsenvaltioiden on tehtävä kaikkensa vakuuttaakseen myös Kiina ja Venäjä sanktioiden välttämättömyydestä. Nyt on puhuttu tarpeeksi, nyt on toimen aika. Kiitoksia. Sitten herra Murphy, kueryhmä. Uh, Kiitos. Tämä on kunnianosoitus Iranin kansalle. Eli siitä huolimatta, että heitä kidutetaan ja vangitaan ja teloitetaan, niin siitä huolimatta siellä ovat kansan on kanssa ollut liikkeellä. Työntekijät ovat pyrkineet samanaikaiseksi riippumattomia ammattiliittoja, jotka voivat heitä puoltaa. Siellä on ollut sokerin tuottajien ja opettajien ja muiden toimista tällaisia lakkoja, joiden ja heidän kimppunsa on käyty poliisitoimesta hyvin rankalla tavalla diktatuuri Iranissa on tuomittava selvästi, mutta tätä ei kuitenkaan saa käyttää tekosyönä sille, että pitäisi hyökätä sotilaisesti Iranin kimppuun ja tästä olisi sitten Iranin kansalle haittaa. Päinvastoin on korostettava yhä enemmän sitä, kuinka väärin ihmisiä kohdellaan ja on annettava tuki nuorille ja työläisille, kun he pyrkivät muuttamaan Irania perustaanlaatuisesti. Paska. Kiitoksia ja seuraavaksi sitten EFD-ryhmä herra Paska, olkaa hyvä. Kiitos. Herra puhemies, rouva komission jäsen. Kysymys Iranin hallituksesta on ollut täällä jo usean otteeseen esillä. Kuitenkin kehitysmaassa osoittaa, että radikaalin islamin toimeenpano on tulossa yhä brutaalimmaksi ja kasvava sorto, joka kohdistuu ihmisoikeuksien puolustajiin, toimittajiin, opiskelijoihin, asianajiin ja jopa heidän perheidensä jäseniin, on kasvamassa raakuudessaan ja voimakkuudessaan. Iranin oikeuslaitos on vain fanaattisen hallituksen jatkoa ja se itse asiassa nostaa syytteet ketä tahansa vastaan, joka nousee hallitusta vastaan. Iranin kysymys kysymys pitäisi käydä kahdella tavalla. Toisaalta pitäisi vaatia Iranin viranomaisia kunnioittamaan ihmisarvoa, ihmiselämää ja kunnioittamaan sananvapautta ja uskonnonvapautta. Ja toinen asia on sitten kirjata kaikki rikolliset teot, joihin iranilaiset syyllistyvät, ja, ja vaatia ne kansainvälisen tuomioistuimen eteen. Kiitokset ja nyt puheenvuoron saa herra Keli. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Mitä Iraniin tulee, niin nämä äh, ihmisoikeudet ovat äh, niin kaukana todellisuudesta kuin äh, Valtameren, Valtameren ranta on toisesta rannasta. Yksi tapaus, jota haluamme valaista tänään, on herra Nadarkanin tapaus. Hänet saatetaan nyt tämän uskonnollisen kysymyksen vuoksi teloittaa päivänä minä hyvänsä. Kaikki ne, jotka eivät harjoita islamia, saattavat joutua tuomituiksi kuolemaan koska hyvänsä. Miehet tai naiset, nuoret tai vanhat, tällä ei ole väliä. Ähm, Iranissa äh, teloituksia tapahtuu jo enemmän kuin Kiinassa vuosittain. Iran on kuitenkin äh, allekirjoittanut kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja nyt on korkea aika meidän ryhtyä tiukkoihin toimiin Euroopan unionin toimielimissä. Meidän täytyy tukea Iranin kansaa heidän taistelussaan. Kiitos. Kiitos.

Pan Poręba Kiitoksia. Sitten herra Poretpa. Wzywaliśmy irańskie władze do... Kiitos puhemies. Monta kertaa olemme vedonneet Iranin viranomaisiin, jotta siellä lopetettaisiin sortotoimet, jotka kohdistuvat kansaan sekä niihin, jotka vastustavat hallitusta että ihmisoikeusaktivisteihin, juristeihin – on näitä kohdistunut ja tähän asti tulokset ovat olleet aika vähäisiä. Meidän julistustemme lisäksi tarvitsemme painostusta Iranin hallituksen suuntaan, että siellä kunnioitettaisiin ihmisoikeuksia ja rangaistaisiin niitä, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusrikkomuksista. On olemassa EU-hun tulokieltoja Iranin viranomaisille ja heidän pankkitilinsä on jäädytetty, mutta tämän lisäksi tarvitaan, tarvitaan sellaisia toimia, että Iran ei saisi välineitä, joilla voidaan vainoa kansalaisia, niin kuin tällä hetkellä. Kiitos. Kiitoksia sitten herra Kukan. Kiitos puhemies. Iranin hallinto käyttää käyttää väkivaltaa vallan välineenä ja se käyttää näitä välineitä rangaistakseen niitä, jotka vastustavat hallintoa. Hallinto rikkoo ihmisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia vast- jatkuvasti, ja tämä on kyllä kaikkia ö, yhteisiä sopimuksia vastaan ja me haluamme ilmaistaa solidaarisuutemme ja tukemme kaikille niille, jotka ihmisoikeuksien puolesta taistelevat ja perusoikeuksien puolesta taistelevat tuossakin maailmankolkassa. Riippumatta nyt ö, historiallisesta tai kulttuurisesta taustasta ihmisoikeudet ovat kaiken hyvän pohjana. Ja se, että ihmisiä rangaistaan siitä, että he vaativat oikeuksiaan, on järkyttävää. Panu Kiitoksia ja sitten eh, Rakutas. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să atrag... Puhemies, haluaisin kiinnittää huomion tänään Hernandez Arastin tapauksen, joka on Iranissa ja jossa on yli 300 vankia ja täytyy suojella näitä henkilöitä kansainvälisellä tasolla vainolta, jonka uhreja he ovat omassa maassaan. Ja on tärkeää, että kunnioitetaan heidän perusoikeuksiaan. Iranin, Irakin pääministeri totesi, että on avattava nämä leirit, leirit jotta voidaan katsoa, mikä on tilanne paikan päällä. Humanitaarinen tilanne on hyvin vakava. Euroopan unionin edustaja, joka vastaa tästä on lähettänyt myönteisen viestin. Uskon, että meidän täytyy panna loppu tälle toiminnalle tai täytyy katsoa, miten lähettää nämä pakolaiset enemmän kolmansiin maihin YK pakolaistoimien kautta. Täytyy työskennellä sen puolesta, että näiden ihmisten turvallisuus taataan. Ainoa ratkaisu on tämä silloin, kun kysymys on henkilöistä, jotka hakevat turvapaikkaa. Nyt puheenvuorot äh, puhujalistan ulkopuolelta. Puheenvuoropyyntöjä on esitetty enemmän kuin mitä minulla on mahdollisuus myöntää, mutta teen parhaani. Ensin Rova Jordan. Kiitoksia puhemies. Olemme täällä nyt äh, kuulleet äh, Iranin tapahtumista, Iranin vankiloiden tilanteesta, siitä mitä tapahtuu Iranin kaduilla, kodeissa ja myös yliopistoissa. Tällä hetkellä ajetaan hyvin voimakasta naisvastaista politiikkaa ja minä haluaisin muistuttaa myös Asrafin pakolaisleirin tilanteesta. Tämä leiri on tarkoitus sulkea vuoden loppuun mennessä ja kaikki me olemme vastuussa siitä, että näistä ihmisistä on huolehdittava. Tämä hallituksen päätös ansaitsee kyllä voimakasta kritiikkiä. YK pakolaisvirasto pyrkii tekemään näiden pakolaisten tilanteen parantamiseksi kaiken mahdollisena. Meidän tulee huolehtia siitä, että nämä pakolaiset pääsevät kolmansiin maihin. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Cashman. Um, Kiitos puhemies. Pidän hyvänä tätä päätöslauselmaa, mutta meidän pitää kuitenkin yksi asia korjata. Iran ei ole islamilainen tasavalta, vaan se on brutaali diktatuuri, jossa käytetään uskontoa ja vääristellään sitä johtajien etujen mukaisesti sillä siellä syrjitään ihmisiä, vainotaan, niin, jotka ovat muslimeja, samoin kuin muita ihmisiä. Olemme nähneet, kuinka nuoria 18-vuotiaita on teloitettu, hirtetty vain siksi, että he ovat homoseksuaaleja. Ja siitä huolimatta siellä vainotaan homoseksuaaleja ja transseksuaaleja, eikä heille anneta palveluita pääsyä koulutukseen tai terveydenhoitoon. Mutta olen kuitenkin optimisti, sillä kaikesta tästä kauheudesta ja brutaalisuudesta huolimatta miehet ja naiset siellä vastustavat tätä hallitusta. Tämän pitää antaa meille toivoa ja meidän puhua, pitää puhua heidän puolestaan. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Tavares. Eh, niin, Minulla on vähän aikaa ja haluaisin vain muistuttaa yhdestä lämmestä. Hän on Teresa Subrasin. Hän on lääkäri, elää Iranissa ja hän on tutkinut uhreja vankiloissa. Yksi vankiloista on hyvin kuuluisa siitä, että siellä kidutetaan ja hänen johtopäätöksensä ovat tunnettuja. Ja Raisi on myös murattu samoista syistä. Me vetomus on se, että tiedämme, että on eurooppalaisia yrityksiä, jotka harjoittavat yhteistyötä Iranin hallituksen kanssa ja tekevät mahdollisesti sen, että oppositio televisiota ei voida välittää Iraniin. Tämä on isku näiden nuorten irlannilaisten kasvoja vastaan, kasvoihin, jotka toimivat hallitusta vastaan. Yritykset, jotka harjoittavat yhteistyötä ihmisoikeuksien rikkomuksissa, niin ei pitäisi saada senttiäkään Euroopalta tukea. Tämä on mahdollista oikeudellisella perustalla, joka meillä jo on. Voimme tehdä myös enemmän. Miten komissio voisi sanktioida yrityksiä, sanktioyrityksiä, jos syntyy kilpailuvääristymä, mutta se ei sanktioi yrityksiä silloin, kun eurooppalaiset yritykset rikkovat ihmisoikeuksia. Tähän minä haluaisin vastauksen komissiolta. Meidän täytyy kaikkien yhdessä toimia niin, että nämä yritykset eivät saa senttiäkään enää Euroopan kansalaisten varoja. Kiitoksia ja sitten Sarnetski. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Hallinto tahtoo ehkä tuntee, että se on heikkenemässä. Tai ehkä se pikemminkin tunteekin olevansa täysin koskematon kaiken lain yläpuolella. Ja ehkäpä Iranin hallinto kuvittelee tällä hetkellä, että kukaan ulkopuolinen, ei Euroopan unioni tai Yhdysvallat tai kansainvälinen yhteisö voi tuomita sitä sen tekosista. Tämä on kyllä meille aikamoinen läksy. Meidän on vältettävä tekopyhyyttä ja kahtalaisia standardeja. Kyllä meidän on vaadittava myös Irania kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Emme me voi tukea ja rahoittaa yrityksiä, jotka tukevat Teheranin hallintoa. Meidän tulisi olla erittäin avoimia tämän asian suhteen. Euroopan parlamentti ei voi huolehtia kaikesta, mutta kyllä meidän te tulisi tehdä kaikkemme viattomien ihmisten hengen suojelemiseksi ja pelastamiseksi. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Rybich. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Minusta meidän pitäisi olla varovaisia summittaisten arvioiden tekemisessä Iranin kanssa, sillä todellakin on oikeus demokratiaan. Meidän pitäisi pyrkiä etsimään yksilöllistä vastuuta ja ihmisoikeuksien rikkojat pitäisi tämän pohjalta vetää syytteeseen Haagin tuomioistuimessa niin, että on selvää, ketkä henkilöt yksilöllisesti ovat näistä hirveyksistä vastuussa. Mitä tulee sanktioihin, jos ne kohdistuvat kansaan, ja silloin me tavallaan vahvistamme näitä oikeuksien rikkojia, eikä voi olla Euroopan unionin etujen mukaista toimia niin. Meidän ei pidä tarvita syyt rankaista viattomia, me tarvitsemme sanktioita viattomia vastaan, me tarvitsemme tarvitsemme sitovia oikeudellisia tuomioita oikeuksien rikkojia vastaan. Meidän kysymyksemme kuuluu, miten voimme tukea demokraattisia voimia Iranissa? Miten voimme tehdä niiden auttamiseksi, jotka ovat meidän puolellamme? Ja tähän minä haluan vastauksen komissiolta. Paljon kiitoksia ja viimeinen puhuja tällä kierroksella on herra Skinner. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Me eurooppalaiset olemme vastuussa siitä, että meidän on lopetettava lopetettava kaiken sellaisen tekniikan vienti, jolla vainotaan ihmisiä maailmassa, erityisesti Iranissa. Olipa kyse vakoilulaitteista tai muista erilaisista ohjelmistoista. Jos voidaan havaita, että ne ovat peräisin Euroopasta, niin on pyrittävä lopettamaan tämä. Siellä Iranissa ei nähdä laajaa muskelua kadulla niin kuin Syyriassa tai muualla. Siellä uskontolien ovella tähän mutta valtion koneisto on todella kykenevää ihmisiä vainomaan. Eli on sellaista tekniikkaa, joka näyttää neutraalilta, mutta sen kautta me kaikki olemme syyllisiä tähän toimintaan. Kiitokset herra Skinner. Nyt komission sen Damanaki on kuullut tämän parlamentin edustajien kannat. Mikä on teidän kantanne? Kiitos puhemies. Korkean edustajan puolesta ja koko komissaari kollegion puolesta kiitän tästä päätöslauselmasta. Haluaisin korostaa sitä, että Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanne on järkyttävä ja heikkenee entisestään. Väär, hallinnon väärinkäytökset vahingoittavat yksilöitä ja järjestöjä ja heikentävät ilmapiiriä, tekevät siitä pelon ja epäilyksen ilmapiirin. Poliittiset johtajat, uskonnolliset johtajat, toimittajat, lakimiehet, heitä kiusataan, vainotaan, samoin taiteilijoita, naisasia taistelijoita ja niin edelleen. Iran ei kunnioita kansainvälisiä sitoumuksiaan, eikä sen kansalaisilla ole mitään apua saatavilla mistään. Internetkatkokset sekä matkapuhelin liikennekatkokset sekä poliittisten johtajien kotiarestit sekä Ähm, teloit, lisääntyvät teloitukset ovat todella järkyttävää luettavaa ja todistavat tästä tilanteesta. Ehkäpä vielä joitain tietoja minulta. Mitä tulee kristittyyn pastoriin Josef Nadarkhaniin, olemme samoilla linjoilla Euroopan parlamentin kanssa. Iranin on kunnioitettava kansainvälisiä ihmisoikeussitoumuksiaan myös uskonnonvapauden suhteen. Korkea edustaja on julkisesti vedonnut Iranin, jotta se vapauttaisi herran Nadar Khanin ja luopuisi syytteistä häntä vastaan. Me olemme seuraamme, seuraamme tätä tilannetta hyvin läheltä ja sitä, miten se kehittyy. Tämän lisäksi olemme teidän rinnallanne, kun tuomitsette julkisesti esimerkiksi esimerkiksi tunnettujen elokuvantekijöiden ja taiteilijoiden pidätykset, joihin tekin tässä puheessanne viittasitte. Olemme tyytyväisiä siihen, että Rauva Vafamer on vapautettu, mutta olemme hyvin huolissamme siitä, että taiteilijayhteisöön kohdistuu hyvin paljon vainoa, joka näin kaventaa taiteellista vapautta maassa. Me luonnollisesti tuomitsemme kuolemantuomiot ja erityisesti nuorten rikollisten teloitukset ovat äärimmäisen huolestuttavia nekin, esimerkiksi yksi tapaus viime syyskuulta. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, Euroopan unioni tekee aktiivisesti työtä Iranin ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Joitain esimerkkejä toimistamme. Me toimimme diplomaattisin keinoin ja pelkästään tänä vuonna Iranin ihmisoikeustilanteeseen on monissa julkisissa puheenvuoroissamme viitattu. Jotta saisimme yhteyden myös Iranin kansaan, nämä meidän julkilausumamme käännetään farsin kielelle ja ne toimitetaan Iranin Teheranissa ja Brysselissä eri tahot keräävät tietoa ihmisoikeustilanteesta ja välittävät viestiämme eteenpäin. YK on yleiskokous jälleen tänä vuonna keskustelee päätöselmasta, joka liittyy Iranin ihmisoikeustilanteeseen. Haluamme myös, että Iran päästää tohtori Sahidin, joka on eh, Iranin tilanteen ihmisoikeustilanteen erityistarkkailija. Tämä henkilö on päästettävä maahan. On olemassa 61 ihmisoikeusrikkomuksia toteuttaneen lista ja he eivät esimerkiksi pääse Euroopan unionin matkustamaan. Heidän varansa on myös jäädytetty. Olemme tehneet selväksi, että olemme hyvin avoimia näiden ihmisoikeuskeskustelujen suhteen. Maailmassa ei ole yhtään muuta maata, jonka ihmisoikeustilanteeseen EU olisi kiinnittänyt yhtä paljon huomiota kuin Iranin tilanteeseen. Euroopan parlamentti voi luottaa päättäväisyytemme Iranin kansalaisten ja heidän ihmisoikeuksiensa suojelemiseksi. Tiedän, että parlamentti on asiasta myös hyvin huolissaan ja kiitän parlamenttia siitä. Kiitos puhemies. Me kiitämme teitä, rouva Damanaki. No niin, kollegat, tämä keskustelu e, Iranin ihmisoikeuksista on päättynyt ja äänestys toimitetaan seuraavan keskustelumme jälkeen, nimittäin Egypti on seuraava aiheena, erityisesti blogin pitäjä Ala Abd el Fatah. Ensin kuulemme äh, herra Kaminskia. Olkaa hyvä. Bardzo panie przewodniczący.